murhassa 8000 nuorta miestä, vanhempaa miestä surmattiin järjestelmällisesti muutaman päivän kuluessa todella raakalaismaisesti, ja tämä kaikki tapahtui keskellä Eurooppaa. Maailman silmien edessä tapahtui Srebrenicassa pahin sotarikos Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. kansan murhan kaltainen teko joka koskaan ei olisi saanut tapahtua, kollektiivinen epäonnistuminen, jossa oli vastuussa kansainvälinen yhteisö, joka tänä päivänäkin vielä järkyttää meitä syvästi. Me kumarrumme uhrien edessä Euroopan parlamentin nimissä. Minä ilmaisen uhrien perheille, heidän omaisilleen, meidän syvimmän osanottomme. Tähän päiväänkään mennessä eivät kaikki murhatut ole saaneet oikeutta. Tähän päiväänkään mennessä ei, eivät kaikki surmatut ole saaneet viimeistä leposia. Ja tästä syystä me edelleenkin taistelemme sen puolesta, että uhrit ja heidän omaisensa saavat sen oikeudenmukaisuuden, jonka he ovat ansainneet. Vuonna 2007 kansainvälinen rikostuomioistuin lopultakin luokitteli joukkomurhan kansanmurhaksi. Tämä oli hyvin tärkeä virstanpylväs ennen kaikkea siksi, että tämä joukkomurha tapahtui paikkakunnalla, alueella, jonka yhdistyneet kansakunnat olivat julistaneet turvalliseksi paikaksi, ja tästä kautta muuttui symboliksi sille, että kansainvälinen yhteisö ei pystynyt toimimaan kun tapahtui vakava ihmisoikeuksien rikkomus. 2005 ja 2009 olemme ottaneet kantaa äh, Srebrenicanin joukomurhaan ja olemme silloin ajatelleet kaikkia Jugoslavian sotien uhreja ja nyt 20 vuotta myöhemmin jälleen kerran me täytämme tämän velvollisuuden. Me emme unohda Srebrenicaa sillä sovinto, hyvät naiset herrat, sitä ei voi olla ilman muistamista. Sovinto voi olla vain silloin, kun koettu kärsimys saa tunnustusta. Jos me muistamme sen, miten myrkyllistä retoriikkaa ja populista kiihotusta käytettiin etnisten puhdistusten valmistamiseen. Ja jos muistamme sen, miten monikansalliset, moniuskonnolliset juuret, jotka Balkanilla on, kiistettiin. Ja tavoitteena oli vain siirtää rajoja. Me olemme kaikkien niiden tiellä päättävässä, jotka pyrittävät herättämään uudestaan vanhoja demoneita ja levittämään levottomuutta. Ja siksi, hyvät naiset ja herrat, ovat tällaiset muistotilaisuudet tärkeitä, jotta pidetään mielessä, että hajottavat voimat edelleenkin ovat hengissä. Minä olin pyytänyt varapuhemies Lunacekia ensi viikolla edustamaan Euroopan parlamenttia 11. heinäkuuta Sefritsa pidettävässä muistotilaisuudessa. Euroopan parlamentti väsymättä toimii Länsi-Belkaanin eurooppalaisen perspektiivin hyväksi niin, että saadaan vakaa, turvallinen naapurusto, joka on meidän kaikkien etujen mukaista. Ovi on avoinna kaikille, jotka kulkevat demokratian ja oikeusvaltion tietä. Sovinto ja siihen liittyvä yhteistyö ja turvallisuus Länsi-Balkanilla. Minä haluaisin pyytää teitä, hyvät näistä herrat, nyt nousemaan ja muistamaan Srebrenitsan uhreja.